artiklan 3 kohdan 4 mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunta kokouksessaan 11. heinäkuuta 2011 tarkisti ja hyväksyi edustajien Tarja Kruunberg ja Dimitrius Drutsas 22. kesäkuuta 2011 ja Frank Prust 23. kesäkuuta 2011. Ehdottaisin, että me nämä kolme kollegaa ovat nyt hoitaneet kaikki nämä menettelyt. Onnittelen heitä ja kiitän heitä. Pyytäisin, että voisimme tukea näitä vahvistuksia